Können wir wieder Öffentlichkeit herstellen? No niin, voisimmeko taas äh, tehdä kokouksesta julkisuuden? Avatkaapa ovet. Voisitteko avata ovet? We are in a hurry. Meillä on kiire. Oh, ja, danke schön. Wir... Kiitoksia. Pyydän anteeksi pikkuviivästystä. Ich rufe auf Tagesordnungs... Nyt tulee kohta 11. Rakennerahastojen yhteisen hallintoon liittyvät systemaattiset ongelmat Romaniassa ja Unkarissa. Meillä me olemme lehdistöstä todenneet ja täällä on pääjohtaja, tervetuloa, hän on komission jäsenen tilalla, eh, herra Maitre, aluepolitiikka pääosastolta. Olen huomannut, että kummassakin maassa on ongelmia jotka liittyvät äh, jotka vaikuttavat rahastojen hallinta hyvin voimakkaasti Romaniassa lehdistön mukaan. Lainsäädäntö, kun on kysymys poliitikkojen ja hallintovirkamiesten korruptiossa, tätä, äh, tämä laki saadaan pois voimassa, tämä koskettaa EUta. Unkarissa on tämä metro-ongelma. Ja Unkarin metroongelma itse asiassa haluttiin keskustella tässä yhteydessä. Me olisimme mielellämme saaneet teiltä kuulla arvion kummankin maan osalta, miten tämä vaikuttaa EUn varoihin ja mihin komissio ryhtyy ja miten te henkilökohtaisesti suojelette rakennerahastoja. Meillä on konkreettinen tapaus Budapest, mutta meillä on myöskin tämä systemaattinen ongelma Romaniassa. Ehkä Unkarissakin on systemaattinen ongelma. Tässäkin on ongelma, joka on kestänyt aika pitkään. Olisi muistuttaa, että budjettivaltuvaliokunta vuonna 2011 kävi tutustumassa tähän metroon, kun se oli rakenteella, ja silloinkin oli ei vain huhuja, vaan selkeitä viitteitä petoksista, jotka liittyivät hankintoihin. Ja meitä hämmästyttää se, miten pitkään tämä on kestänyt. Herra Le teillä on puheenvuoro. Tervetuloa vielä kerran. guten Morgen. Vielen Dank. Puheenjohtaja, hyvää huomenta, tervetuloa. My best to... Uh, Yritän nyt sitten kertoa näistä kahdesta kysymyksestä, jotka juuri otitte esille. Aloittaisin Romaniasta. Ja mikä sitten tällä hetkellä Siellä ei ole lainsäädäntöä muutettu. Tämä on nyt hyvä hetki, koska viime viikolla komissio hyväksyi viimeisimmän yhteistyömekanismiraportin Romaniasta ja Bulgariasta – Minä en vastannut tästä kertomuksesta. Ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans on ollut tässä mukana. Ja puhun tässä lähinnä nyt siitä, mitä hän on jo selkeästi todennut, kun hän esitteli tämän viimeisimmän raportin. Ja sitten kun katsotaan vielä, mitä siinä on mukana Romanian osalta – sen pohjalta, mitä tietoja romaneista on saatu viimeisen kahden viikon aikana. No, Romanian arvioinnin mukaan maassa tapahtuu jatkuvasti edistystä, mutta täytyy myöskin huomata, mikä nyt on komission pääviesti. Eli me vaadimme tämän edistyksen peruuttamattomuutta. Ja tätä termiä on käytetty nimenomaan Romanian osalta. Ja sitten nämä kaksi tärkeää toimenpidettä. yhteistyömekanismiraportissa on viitattu. näihin kysymyksiin. Ja sivulla kahdeksan on todettu, että nämä hätäsääntelyt 18. tammikuuta saattavat vaikuttaa korruptioon, oikeusperustaan ja korruption torjuntaan näin ollen. Ja toinen viittaus tähän kehitykseen on sivulla 13. Siellä todetaan selvästi, että näiden hätäsäädösten hyväksyminen täytyy ottaa tarkasteltavaksi tässä valossa. Ja tässä valossa tarkoittaa sitä, että pitää ehkä uudelleen arvioida Romanian aikansamaa edistystä. Eli tästä päättelen, että komissio seuraa tätä asiaa hyvin tarkkaan. Se kuuluu yhteistyö- ja tarkastusmekanismin piiriin – ja kaikki uusi lainsäädäntö, joka tulisi voimaan Romaniassa, mikä tällä hetkellä nyt ei ole tilanne, niin sitä pitäisi arvioida tässä tarkistusmekanismissa. Sitten kysyitte, näinkö mitään suoraa linkkiä. varojen hallinnointiin. No vastaisin ensinnäkin, että komissio arvioi oikeudellista kehitystä. Mitään oikeudellista kehitystä nyt ei ole tapahtunut, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä selkeä ero, kun ajatellaan, mikä liittyy tähän yhteistyö- ja tarkistusmekanismiin ja miten sitten toimitaan jotta sääntöjen pohjalta voitaisiin sitten torjua petoksia ja korruptiota. Kuten tiedätte, olemme vahvistaneet huomattavasti hallinto- ja valvontajärjestelmiä. tällä rahoituskaudella. Ja Romanian osalta ei vielä ole otettu käyttöön mitään hallinnointia ja valvontajärjestelmiä. Ja se tarkoittaa, että mitään maksupyyntöjä ei ole tullut. Me tuemme Romaniaa mahdollisimman paljon ja tuemme Romaniaa yksittäisissä hankkeissa – Ja on yksi etukäteisehto liittyen julkisiin hankintoihin. Se on hyvin vaativa Romanialle. Romania vielä käsittelee tätä asiaa, siellä ei ole tätä asiaa saatu vielä ihan kuntoon, mutta edistystä on kuitenkin tapahtunut huomattavasti, kun ajatellaan kapasiteetteja ja sitä, että on luotu kansallinen julkisten hankintojen virasto. Ja sitten vielä pari hanketta, jotka käynnistyvät, ne liittyvät tekniseen apuun ja niiden avulla tuetaan Romaniaa tällä kaudella, jotta se parantaisi oikeudellista kapasiteettia ja julkisten hallintojen kapasiteettia. Eli Romanian osalta kaiken kaikkiaan voisin sanoa, että meillä on erittäin yhteistyöhaluinen kumppani, mutta koska vaatimukset ovat hyvin korkeita, hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä jotta Romania voi ottaa käyttöön nämä hallinnointi- ja valvontamekanismit. Ja uskomme myöskin, että Romaniassa on vankka julkisten hankintojen järjestelmä tällä kaudella. No sitten Unkarista. Tässä puhutaan nyt viimeaikaisista tapahtumista. Olafista saimme raportin viime joulukuussa. Ihan oikein viittasitte siihen, että kesti aika kauan ennen kuin Olaf sai laadittua tämän raportin. Lähtökohta Olafin työssä on vuosi 2012. Silloin tilintarkastustuomioistuin ja aluekehityksen pääosasto toimittivat tietoja Olafiin metrolinjasta 4 Budapestissa. Olaf tutki asiaa hyvin pitkään, ja se ilmeisesti liittyy siihen, että Olafilla pitää olla paljon yhteyksiä moniin julkisviranomaisiin eri jäsenvaltioissa. Kyse ei ollut pelkästään Unkarista, ja tämä liittyy myöskin siihen, että ollaan tarkasteli yhteensä yli sataa sopimusta. No sitten kun tämä raportti saatiin, me välittömästi sovelsimme normaalia käytäntöä. Eli raporttia tarkasteltiin erityiskomiteassa, jossa päätettiin toimittaa raportti Unkarin viranomaisille, jotta he saisivat mahdollisuuden toimittaa meille omia huomioitaan. Raportti toimitettiin siis Unkarin viranomaisille, jotka nyttemmin ovat sitten pyytäneet saada tämän raportin unkarin kielellä. Ja Olafin kanssa nyt teemme parhaamme, jotta käännös saadaan toimitettua Unkariin mahdollisimman pikaisesti. Mutta kuten voitte kuvitella, tämä on hyvin paksu raportti, hyvin tekninen, joten sen kääntämiseen menee hiukan aikaa. Mutta varmaan viimeistään maaliskuussa voimme toimittaa sitten tämän raportin ja sen jälkeen teillä on sitten kaksi kuukautta aikaa toimittaa meille huomioitaan. Ja me odottelemme niitä. jotta voimme sitten lopullisesti arvioida tätä tapausta ja sitä, millaisia rahoitusoikaisuja pitää tehdä. Ja nyt voin sanoa, että ohjelma, johon tämä metro liittyy, niin sitä ei voida tehdä päätöksen ennen kuin lopullinen päätös tehdään rahoitusoikaisuista. Ja joka tapauksessa me pohjaamme päätöksemme ainoastaan faktoille, emmekä emmekä voi nyt hyväksyä sitä, että koska nyt ollaan tämän kauden loppuvaiheessa, niin näitä oikaisuja jotenkin ei voitaisi kompensoida muilla menoilla. Eli meillä on hyvin tiukka ja johdonmukainen linja. Ja erityisesti hankkeiden loppuvaiheessa meillä on nolla toleranssi petoksille ja korruptiolle. Kiitos. Ja vielen dank für... Kiitos näistä tiedoista. Me tiedämme, että tilanne ei ole yksinkertainen, etenkin Romaniassa, mutta tärkeää, että lähetämme asianmukaisen viestin maahan ja että he pikaisesti. Kollega Ivan ensimmäisenä. Mulțumesc mult, doamna președinte. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota Romanian tilanteen esittelystä. Ja haluaisin mainita pari asiaa Haluaisin palata muutamiin asioihin, jotka mainittiin, mutta haluaisin, että ne tehdään erittäin selväksi kaikille. Yhteistyömekanismikertomus on erittäin myönteinen Romanian osalta ja osoittaa, mitä edistystä Romania on saanut aikaan yhteistyömekanismin äh, ja seurannan osalta. Ja se osoittaa, että suuri osa tästä kehityksestä on pysyvää. Eh, tietenkin huoli on ollut eh, sekä Brysselissä että Romaniassa. Ne ovat perusteltuja ja ne liittyvät eh, kiireellisiin hankkeisiin, joista on käyty julkista keskustelua. Täytyy sanoa, että yksi näistä kiireellisistä päätöksistä koski Romanian perustus lakituomioistuimen päätöstä, joka käsitteli rikosoikeutta, sillä eräät rikasoikeuden artiklat todettiin ähm, perustuslain vastaisiksi Romanian perustuslakituomioistuimessa. Eli tämä kirjallinen päätös seurasi perustuslakituomioistuimen päätöstä, eli tässä tarkoitus oli ottaa käyttöön lainsäädäntö ja nimenomaan perustuslakituomioistuimen päätös. Tämä oli tekninen päätös Romaniassa ja toisaalta toinen tapaus liittyy romanilaisiin ähm, vankiloihin, jotka ovat erittäin ähm, ylikansoitettuja siellä. Vankien olosuhteet ovat erittäin huonot ja ihmisoikeustuomioistuin tässä on ratkaissut äh, ähm, vankien eduksi ja painostaa sen puolesta, että vankiloiden väkimäärää vähennettäisiin tai sitten rakennettaisiin uusia vankiloita tai löydettäisiin muu tapa parantaa vankien olosuhteita niin, että tilanne vastasi eurooppalaisia standardeja. Pelkoja liittyy siihen, että nämä kiireelliset päätökset, nämä kiireelliset määräykset voisivat suosia myöskin niitä ihmisiä, jotka on vangittu tai jotka ovat tutkinnan alla korruptiosyytysten vuoksi. Eli on esitetty syytöksiä ja epäilyjä tiettyjen vangittujen henkilöiden kohdalla, mutta 1,6 prosenttia kaikista tapauksista vain nämä tapaukset eh, edustavat. Eh, meillä on ollut huolia ihan eurooppalaisten rahastojen, mutta eh, yleisestikin investojen suhteen, julkisten rahastojen investojen suhteen. Julkiset hankinnat ovat parantuneet ja on todettu, että meillä on hyvä julkisten hankintojen järjestelmä Romanin hallitus pystyy saamaan asiat toimimaan sillä. Ennenhän monet sopimukset tehtiin käyttämättä oikeaa menettelyä. Uskon, että Nämä kiireelliset määräykset ovat aiheuttaneet julkista keskustelua ja eilen äm, oikeusministeriössä tätä keskustelua käytiin ja näistä kahdesta projektista tullaan käymään keskustelua myöskin parlamentissa, mutta näiden kirjallisten päätösten ähm, rinnalla meillä on myöskin tällainen kollektiivinen armahduskysymys. Armahdus saa heti ajattelemaan henkilöitä, jotka on poliittisten rikosten tai korruption vuoksi vangittu, mutta kyseessä ei ole näiden henkilöiden tapaus. Kuitenkin romanien yhteiskunnassa ihmiset herkästi tarttuvat näihin asioihin ja osoittavat mieltään sunnuntaina ja menetty selkeästi ulkoisille kumppanille, Euroopan komissioille ja muille osoittaa aivan selvästi se, että tässä kyseessä eivät ole poliittiset vastuuhenkilöt poliittinen korruptio kyseessä on nyt vain se, että ihmisoikeustuomioistuimen ja perustuslakituomioistuimen päätökset pyritään toimeenpanovan Romaneissa korruption taistelu on yhä prioriteetti. Yksikään hallitus, olipa sen poliittinen väisitä mikä tahansa, ei jätä sitä huomiota. Minulla olisi kysymys komissiolle. Koska uskotte, että nämä uudet varat saataisiin käyttöön eurooppalaista rahastosta ja koska tämä ex-ante-ehdollisuus päättyy? Voitteko te antaa jonkinlaisia viitteitä aikataulusta, sillä nyt pari vuotta tämä tilanne on ollut jo voimassa. Absorptioaste uskoakseni Romaniassa on nolla EUn monivuotoisen rahoituskehyksen sisällä uskoakseni siis tämän rahoituskehyksen aikana ei. Uskoakseni mitään laskuja Brysselin la- lähetetty. Kiitos. Zu Rumänien schon sagen, dass... Minäkin olisin sanoa, että olemme iloisia mistä, kaikesta edistyksestä todellakin. Tämä valiokunta on Romaniassa ja Bulgariassa pyrkinyt seuraamaan pitkän ajanjakson ajan oikeusvarmuutta, esimerkiksi nimenomaan eurooppalaista varjon osalta. Minä en kuitenkaan ole vielä täysin ymmärtänyt, ja tässä haluan kuulla johtajalta, että miksi vankien oikeuksia on pyritty, tätä kysymystä on pyritty järjestelemään, ja sitten se, miten kun perustuslakituomioistuin on nostanut kritiikkiä yhtä asiaa kohtaan, miksi on sitten tehty 34 tarkistus, muutosehdotusta silloin, kun myöskin äh, poliikot ja muut, itse asiassa on hyvin tekevää kukaan korrupti, mutta tämä on systeemiin liittyvä tarina, mikä on suuri heikkous eurooppalaisen rahastolle. Me tulemme seuraamaan tätä hyvin tarkkaan. Me toi, haluamme, että Romania voi käyttää näitä varoja – mutta sitä varten meidän pitää olla varmoja siitä, että Romania, että Romaniassa laki on kaikille sama. Ja tällainen systeeminen poliittinen korruptio on erityinen ongelma joissakin jäsenvaltioissa ja siksi tämä oli todella merkittävä asia tämä lainsäädäntökysymys ja meillä on tärkeää, että se, tämä voitaisiin korjata tämä sen vielä Meillä on vielä puheenvuoropyyntö kollega Deutschilta. Olkaa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja, arvoisa pääjohtaja, haluaisin kolmesta, kolmesta asiasta puhua, tai koota niissä yhteen se, mistä haluan sanoa, ajatellen tätä esitystään kohtaa. Ensinnäkin aivan samalla tavoin, siis kuin puhe, pääjohtaja puhui Budapestin nelosmetrosta ja siihen liittyvistä investoinneista, jotka ovat myöskin EUn varoin. Niistä Olaf on antanut tiedotteen. Unkarin hallitus on tämän tutkinnan yhteydessä on jokais, siis ajatellen kaikkia EUn varojen käyttöä väestön osalta on sitä mieltä, että se, sen suvaitse, ei suvaitse minkäänlaista korruptiota näiden varojen käytön yhteydessä. Pääjohtaja sanoi jo sen, että viime viikkoina hyvin pitkän Olafin tutkinnan tuloksena syntyi raportti ja Unkarin hallitus ö, ö, ot, asian, asioista vastaava ministeri kääntyi rikosoikeuksista seuraavista käsittelevien viranomaisten puolen ja pyysi, että asian ryhdytään rikokselliseen tutkimaan. Ja ministerin aloitteesta on käynnitetty rikosoikeudellinen tutkinta asiassa. Tässä on tehtävä selväksi se, että Unkarin viranomaiset ovat Olafin, Euroopan komission, sen pääos, osastojen ja parlamentin kanssa tässä mielessä on täysin yhtä mieltä. Unkarin viranomaisten mielestäkin asiat täytyy selvittää ja esille nousseiden ilmiöiden juridiset seuraukset, niiden täytyy toteutua. Saman aikaan Olafin kertomuksen yhteydessä on tärkeää mainita vielä yksi asia. Unkarissa tästä käytävä keskustelu, tästä asiasta käytävä keskustelu se on luonnollisesti saavuttanut myöskin puoluepoliittisia sävyjä, mutta vuonna 2010 sitä ennen vallassa oli sosialistien ja liberaalien hallitus ja siitä eteenpäin on ollut oikeuslainen hallitus ja Olafin käynnistämä tutkinta 30 sopimuksen yhteydessä nousi esille, että niihin liittyi epä säännöllisyyksiä. Puhumme siis kolmesta sopimuksesta, jotka koskevat unionin varojen käyttöä. Ja, ja tämä on nyt uutisia, joita ovat lehdissä. 29 näistä on tapahtunut ennen vuotta 2010, eli siis sosialistien ja liberaalien hallituksen aikana. Tällä hetkellä Unkarin julkisuudessa on tästä selvittämis riippumaton keskustelu, joka nousi esille lehdistössä, niin kuin mainitsin. Haluaisin nyt kuulla, miten, mikä on aluekehityksestä vastaavan pääosaston näkemys ajatellen esiin nousseita asioita, koska koska tätä käännöstä unkarikielellä tästä raportista vielä ei ole ilmestynyt, mutta tässä tilanteessa Unkarin hallitus on saanut kahdesta eri paikasta neljän tyyppisiä tietoja. Olafilta sen tiedon, että sen tutkintaraportin osalta on äh, ei, ei ole mahdollista julkistaa tätä raporttia siksi, että siihen liittyy turvallisuuskysymyksiä. Ja un, mutta unkarilaisille Euroopan parlamentin jäsenille on sanottu, että voisivat kääntyä Unkarin hallituksen puoleisille, jos Unkarin hallitus haluaa. Tämä voidaan julkistaa. Minun kantani on se, että on erittäin tärkeää, että tämä raportti kokonaisuudessaan mahdollisimman pikaisesti saatetaan julkiseksi. Totta kai voi olla sellaisia yksittäisiä kohtia, jotka liittyvät mahdollisiin äh, rangaistustoimiin äh, ja koskevat äh, Unkarin viranomaisiin, jotka ei jotka eivät saisi etukäteen kääntyä, tulla julkisuuteen. Mutta haluaisin kuitenkin kuulla pääjohtajan kannan tästä asiasta. Hyvin tärkeänä pidän myös sitä, että budjetin valvontavaliokunnan kokouksessa – olemme hyvin varovaisia, kun käytämme eri termejä. Unkarissa ei ole unionin varojen käytön yhteydessä systemaattisia ongelmia. Unkarissa vuoden, vuoden 2014-2020 välisenä jaksona on syntynyt hyvin kunnollisia tuloksia ajatellen sitä, missä määrin varoja on käytetty käytetty ja miten, lailit, miten näitä on käytetty, ajatellen nimenomaan juridisia piirteitä, mutta nämä ovat nyt sitten kysymyksiä, jotka liittyvät tähän neljänteen metroon ja, ja Olafin sitä koskevien tutkinnon johtopäätöksen osalta täytyy tietysti saada aikaan selvyyttä. Kollega Vaughan, bitte. Kollega Vaughan. <coughs> Yeah, thanks, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia pääjohtajalle näistä asioista. elämme poliittisessa maailmassa ja hallitukset tulevat ja menevät ja muuttuvat koko ajan. Ja tärkeää on nyt se, että kun on ongelma, joka on havaittu hallituksessa, niin sen ajan hallituksen pitää oikaista tilanne. Eli ehkä saamme hiukan tietoja sitten tästä, kun hallitus vastaa näihin asioihin, joita kysyitte Olafin kertomuksen jälkeen. Sitten romanien tilanne. Olin hiljattain alokehitysvaliokunnassa ja siellä puhuttiin asioista, eli että varojen käyttöaste Romaniassa on nolla. Ja yksi ongelmista on ollut se, että näitä ennakkoehtoja on vaikea täyttää. Romaniassa ja varmaan muissakin maissa – ja nytkin totesitte, että teknistä apua on annettu. Ja toivottavasti saadaan alkamaan nopeasti. No sitten puhuitte budjetin valvonnasta, että vielä ei ole valvontajärjestelmää. Liittyvätkö nämä kaksi asiaa toisiinsa? Ja sitten kun teknistä apua on annettu, niin uskotteko, että näitä varoja sitten käytetään tehokkaammin? Ja auttaako tämä myöskin sitten tätä hallinnointijärjestelmää? Hello. Hello. Ja, vielen Kiitoksia. Ehdotus näisten uusien lakien osalta on se, että tapaukset, jotka jos tapaukset, joissa on ollut korruptiota, ne viiten 10 000 euron saakka olisivat sellaisia, että niistä tulisi rangaistuksia, että henkilöt, jotka on tuomittu korruptiosta, ja jos summa oli alle 50 000 euroa, että heillä olisi mahdollisuus jälleen hakea poliittisia virkoja. Tätä vastaan on kääntynyt presidentti Johannes, mutta myöskin korruption vastaisen viranomaisen johtaja Laura Köväsi – joka sanoi, että tämä lyhyissä takavarikoidut summat olisivat 1,5 miljardia euroa ja sitten olisi hyvin vaikea maksaa näitä varoja takaisin tai tällaisia palautusvaatimuksia olisi vaikea panna toimeen. Komission pitäisi myöskin katsoa sitä, mitä nyt jatkossa tapahtuu, etenkin kun viime vuoden lopussa jouduimme toteamaan, että yksi parlamentin jäsen, eräs rikkaimmista miehistä Romaniassa, käynnisti kampanjan korruption torjuja Kövesiä vastaan ja väitti, että hän on ollut plagioija, mutta hänen korruption vastaisen viranomaisen toimintaa kuitenkin julkisessa pidetään erittäin arvokkaana. Romania on liittyessään ilmoittanut alueellistamansa hallintoaan, mutta kuitenkin voidaan nähdä, että nimenomaan eurooppalaisia tukivaroja ennen kaikkea jakavat hallitukset tietyllä tavalla kartanonisena tyyli riippumatta siitä, minkä poliittisen värin edustajina on. Olisi tärkeää, että suuressa EU-maassa vietäisiin eteenpäin tällaista alueellistamista. Sanotaan, että nämä lait ovat olemassa pöytälaatikossa, mutta niitä ei vaan toteuteta. Alueellistamisen yhteydessä totta kai on, on eroja, koska, koska eri osissa maata on vaikea löytää koulutettua hallintohenkilöstöä, mutta siitä huolimatta komission ehkä pitäisi kuitenkin pyrkiä harrastamaan painostusta tässä asiassa. Generaldirektor, bitte. Herra pääjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aloittaa konkreettisella kysymyksellä, joita herra Ivan esitti, jotka liittyvät näkymiin, joita Romanialla on, mitä tulee nykyisen ohjelmakauden toimeenpanon käynnistymiseen. Minä samalla antan itse asiassa myöskin episodasti elementtejä vastauksen herra Bogenille. On kaksi eri kysymystä. Ensimmäinen on prosessi, joka liittyy hallinto- ja valvontajärjestelmien määrittämiseen. Romania tällä hetkellä kohtaa minun mielestäni enemmänkin teknisen ongelman kuin rakenteellisen ongelman, joka liittyisi hallintokapasiteettiin. Tekninen ongelma liittyy uuteen informaatioteknologian järjestelmään, joka olisi otettava käyttöön. Ja tämä erityinen IT-hanke on kohdannut suuria viivästyksiä. Sanoisin, että kokonaisuudessaan itse asiassa, jos tätä ei olisi, näkymät olisivat suhteellisen hyvät. Ei ole olemassa mitään lukkoon löytyä määräaikaa tälle määrittämiselle, mutta me tuemme Romaniaa niin hyvin kuin voimme. Ja nyt myöskin uutta hallitusta niin hyvin kuin voimme jotta voimme todella saada kuriin tämän romanialaisen ongelman. Tämä on olennaista tämä määrittäminen, jotta voidaan toimittaa maksuja, mutta on jotakin, mitä voidaan tehdä toimenpanon aikaistamiseksi. Ja se ei vaadi odottamista, että odottaisin tämän askeleen toteutumista. Se, merkitse, se ei merkitse sitä, etteikö Romaniassa olisi mahdollista edetä hankkeiden valitsemisessa. Ja me näemme, että tällaista nyt asteittain on tapahtumassa. Toinen asia on se, johon viittasin alkupuheenvuorossa, alkuvastauksessani, eli mikä liittyy tähän eksante-ehdollisuuksiin. Eksante-ehdollisuudet ovat ehtoja, jotka lyödään lukkoon lukuisilla alueilla, ja jos niitä ei, ei tiettyyn hetkeen mennessä täytetä, se voi johtaa maksujen äh, lykkäämiseen. Totta kai Romanian tapauksessa ensimmäinen este, mitä ylittää, on se, että ylipäätään määritetään tämä tahot, ja sen jälkeen voi ylipäätään tehdä maksutuksia, ja sitten vasta katsotaan sitten sitä, onko eksanteehdot täytetty. Ja tästä asiasta minä sanoisin, että on yksi asia, jossa eteneminen on olennaisen tärkeää ja jossa on tapahtunut merkittävää edistystä tähän mennessä. Ja se on kuitenkin tilanne, jossa emme ole kuitenkaan aivan päässeet lopputasolle saakka ja kysymys on julkisista hankinnoista. Ja me pysymme tietysti hyvin vaativana tässä kysymyksessä – mutta me olemme kuitenkin nyt oikealla linjalla ja odotamme, että tämä eksanteehdollisuus voidaan täyttää, jos kaikki menee hyvin, niin tämän vuoden puolivälin mennessä. Ja nyt sitten kysymys, joka koskee näitä kahta määräysluonnosta. Minä haluaisin toistaa tässä sen, että komissio seuraa tätä hyvin tarkkaan. Ja ajatellen sitä, mihin viittasin, konkreettiset viittaukset erilaisiin viittauksiin viimeisimmässä kertomuksessa, joka koskee Romaniaa – ja joka liittyy tähän yhteistyö- ja seurantamekanismiin. Se, että komissio on vaatinut sitä, että eteneminen on sellaista, että se on peruuttamatonta. Nämä ovat komission selkeitä viestejä siitä, että me tulemme seuraamaan tätä mitä tarkemmin. Ja oletan, että pian tulee tilaisuus herra Timmermansille itselleen käydä ajatusten vaihtoa parlamentin elinten kanssa tästä asiasta. Herra Deutsch. Minusta te kuvasitte hyvin sen lisäksi, mitä minä olin sanonut tätä tilannetta. Me todellakin olemme ymmärtäneet niin, että oikeudelliset menettelyt on avattu, ne, on, ne ovat avanneet Unkarin viranomaiset, ja tämä on juuri se syy, miksi me emme voi päättää, eikä meidän pääosastomme sitä tekisikään, koska kysymys on Olafin raportista. Me emme voi päättää raportin julkaisemisesta. Ja siksi päätöstä julkaisemisesta on Unkarin viranomaisten tehtävä. Sillä Unkarin viranomaiset ovat niitä, jotka tietävät, mitä, mikä on sisältö näissä kansallisissa oikeudellisissa menettelyissä, ja ne ovat myös niitä, jotka tietävät, missä muodossa raportti voitaisiin julkaista kunnioittain täysin, täysin eh, e, tietosuojaa. Joten tämä on asia, jossa katsotaan sitä, voidaanko osa raportista tehdä julkiseksi. Se on asia, josta päättävät Unkarin viranomaiset. Ja lopuksi herra Wong minä toivon, että minä nyt itse asiassa jo annoin selkeyttä siihen, mikä eri luonne on toisaalta siinä, miten tapahtuu tällaisen tahon määrittäminen ja mikä sitten on eksante-ehdollisuuden rooli. En ole varma. On. Ja aivan lopuksi vielä herra Tsela. Komissio ei tietenkään ole toimivaltainen päättämään alueellisesta jäsenvaltion hallinnon organisoinnista. Me tietysti olemme käymässä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa operatiivisten ohjelmien toimeenpanosta sen varmistamiseksi, että lähestymistapa on paras mahdollinen tuloksia ajatellen. Voin ottaa tästä esimerkiksi vaikkapa ympäristösektorin. Ja se näyttää meistä välttämättömältä tässä yhteydessä, että eri kuntien välillä on hyvää yhteistyötä Romaniassa. Ja kuten sanoitte, tällä hetkellä Romaniassa on hyvin vähän kansallisen tason ja kuntien ja läänien tason välillä, mutta kunnan tasolla on ehdottoman välttämätöntä saada tehokasta varojen käyttöä esimerkiksi jätevesilaitoksissa ja kuntien tulisi harjoittaa tässä yhteistyötä ja luoda yhteisiä hankkeita niin, että syntyisi tarvittava kriittinen massa. Tätä ei aina ole voitu nähdä menneisyydessä, mutta varmastikin tämä on myöskin yksi osa näitä eksanteehtoja. ehtoja Me varmistamme sen, että on riittävä määrä yhteistyötä, mutta nykyisen hallinnollisjärjestelmän pohjalta eri toimijoiden välillä hallinnon eri tasoilla. Kiitoksia. Kiitos näistä tärkeistä tiedoista. Meille on tärkeää osoittaa sekä komissiolle että jäsenvaltioille, että me pidämme silmällä asioita ja että meillä ei ole yhdentekevää, mitä me sitten luemme lehdistä. Tilannetta Unkarissa seuraamme edelleen, miettien tätä raportin julkaisemista ja myöskin sitä, mitä tuomioistumissa tapahtuu. Meidän kannalta on hyvin tärkeää nähdä, että petos epäilyt johtavat syytteisiin ja tuomioihin. Myöskin se, että syytet, että tuomiota ei langeteta, on tärkeää. Ja romanian ongelman osalta tulemme seuraamaan sitä hyvin tarkkaan myös ja otamme itsellemme sen vapauden, että vaadimme komissiota olemaan maksamatta kyseessä olevia varoja, mikä meistä oli suurin vahinko, koska Romania tarvitsee näitä varoja päästäkseen eteenpäin. Sen varten varat ovat olemassa. Kiitoksia. Ja näissä ja muissa kysymyksissä varmastikin pidämme yhteyttä, pidämme arvossa sitä, että tulitte tänne ja kerrotte meille tilanteesta, sillä budjettivalvojanahan meitä kysytään näistä asioista kaikkialla. Suomesta kiitokset. Keskusistunto on päättynyt. Tapaamme tänään kello 15 ja silloin tapaamme komissiaisen Oettingerin.